työpaikkakasvu- ja investointipaketti. Ja puheenvuoro on komission puheenjohtajalla herra Junckerilla. Mr. President. Puhemies. Kollegat. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Puhuin täällä noin kuukausi sitten ja lupasin esitellä ennen joulua kunnianhimoisen investointisuunnitelman kuukausi myöhemmin. Joulu on tullut nyt aikaisin tänä vuonna, koska aion pitää lupaukseni. Ja teen sen täällä Euroopan parlamentissa, sillä tämä on se toimielin, se paikka, jossa tärkeiden asioiden tulee tapahtua. Tänään Eurooppa kääntää sivua vuosien jälkeen, kun finanssipoliittista uskottavuuttamme on pyritty parantamaan ja edistämään uudistuksia. Tänään olemme tämän hyvän kierteen neljännessä vaiheessa ja tarkoituksena on saada aikaiseksi realistinen investointipaketti Euroopalle. Tarvitsemme uutta potkua ja tänään komissio todella nyt tätä on luomassa. Investoiminen Eurooppaan, sijoittaminen Eurooppaan tarkoittaa enemmän kuin pelkät luvut, projektit, hankkeet, rahat, säännöt. Kysymys on ihmisistä ja erityisesti juuri heistä kansalaisistamme, jotka ovat työttöminä. Me tarvitsemme viestin lähettämistä Euroopan kansalaisille ja myöskin lopulle maailmalle. Eurooppa on takaisin pelissä mukana ja tämä ei ole se hetki, jolloin pitäisi katsoa taaksepäin, vaan sijoitukset liittyvät tulevaisuuteen. Ei pidä koskaan myöskään unohtaa niitä uhrauksia, joita viimeisten kuuden vuoden aikana on tehty kriisistä ulos pääsemiseksi, eikä pidä myöskään lopettaa näitä ponnisteluja markkinoita on avattava ja uudistettava sitä, mikä taloudessamme ei toimi. Tämä on välttämätöntä, mutta ei vielä riittämätön edellytys kasvulle. Kyllä, tarvitsemme rakenneuudistuksia, meidän on uudistettava ja parannettava sosiaalista markkinatalouttamme. Kyllä, tarvitsemme finanssipoliittista vastuuta, jotta palautettaisiin luottamus, kestävyys julkiseen talouteen. Ja meidän on myöskin saatava tämä hyvä kierre loppuun ja tätä teemme investoimalla. Kasvu ei tule yksin. Investointipaketti, jonka tänään esittelemme, on se, joka tuo tähän lisää vastapotkuja. Ensimmäistä kertaa komissio esittelee kaikki komponentit tähän kasvuun yhdessä, eikä mikään niistä ole toistaan vastaan, vaan ne on niputettu yhteen yksinkertaiseen viestiin, joka on se, että Eurooppa voi tarjota toivoa niin tuleville sukupolville kuin myöskin muulle maailmalle lupaamalla todella tällaisen mahdollisuuden luoda kasvua, työllisyyttä ja ähm, vaurautta ja tämä sen takia, että meillä ei ole pelkästään tällaista investointikuilua, vaan olemme olleet investointiloukussa, kun puhumme investoijille, sijoittajille, ovat kaikki samaa mieltä siitä, että Eurooppa on houkutteleva paikka sijoittaa, mutta kun katselen lukuja, niin ne kertovat aivan toista tarinaa. Investointitasot Euroopan unionissa ovat 370 miljardia vähemmän kuin aikaisemmin ja näin ollen investoinnit tapahtuvat Amerikassa ja Eurooppa jäi jälkeen. Ja tämä johtuu siitä, että sijoittajat eivät luota, meiltä puuttuu uskottavuutta, luottamusta. Toisekseen Syy on myöskin se, että edessämme on todella suuri paradoksi, riippumatta huolimatta siitä, että likviditeettiä on kovin paljon kautta maailman. Euroopan investoinnit eivät ole lähdössä kasvuun. Ja kolmanneksi, koska julkiset resurssimme ovat todella tiukoilla 60 prosentilla 60 prosentista on menty 90 prosenttiin, kun kysymys on vajeista, ja julkiset kulut ovat jopa 50 prosenttia Euroopan unionin BKTstä. Mitä siis tarvitsemme? Meidän on käytettävä älykkäällä tavalla julkista rahaa, pyrittävä siihen, että julkisia kuluja käytetään siellä, missä niitä parhaiten, tavata, tar- parhaiten voidaan käyttää. Ja tämä tarkoittaa myöskin esimerkiksi kouluihin sijoittamista. Tänään vastaamme siis näihin Euroopan vaikeuksiin ja äh, todella pyrimme äh, keskittymään reaalitalouteen. Kysymys ei ole nyt siitä, että voitaisiin lähteä kansallisia riitoja lietsomaan, vaan kysymys on siitä, että olisi saatava aikaiseksi konsensus siitä, että saadaan Eurooppa takaisin raiteilleen. Hyvin usein täällä puhutaan roskarahasta, rahasta mutta uskon, että se mitä me tarvitsemme on todella, siis tuoreesta uudesta rahasta, mutta uskon, että tarvitsemme tuoretta uutta alkua ja kansalliset budjetithan ovat jo viritetyt äärimmilleen ja Eurooppa tarvitsee todella sellaisen budjetin, että myöskin uudet velat voidaan selvittää. Me emme voi jättää lapsillemme ja lapsilapsillemme enemmän vielä näitä tällaisia loukkuja, jotka he joutuvat sitten selvittämään. Meidän täytyy todella noudatettava myöskin vakaus- ja kasvupaketin sääntöjä. Olemme yhdessä niistä sopineita. Kysymys on todella uskottavuudestamme. Kuitenkin, jos jäsenvaltiot tuovat tähän rahastoon oman osuutensa, niin silloin tämä otetaan huomioon suhteessa vakauskasvupakettiin. Me aiomme siis luoda oikean sellaisen järjestelmän, joka käyttää käytettävissä vain julkista rahaa, jotta voidaan vivuttaa myöskin sellaisia pääomia, joita millään muulla tavalla ei olisi voitu saada. Kaikki julkiset eurot, jotka otetaan käyttöön, voivat tuoda investointeja. Muutoin tätä ei olisi voinut tapahtua ja tämä tuo myöskin työpaikkoja meidän on tarkkavaisesti tarkasteltava hankkeita, sitä, mihin näitä uusia investointeja suunnataan. Ja nämä pitäisi erityisesti myöskin sitoa taloudellisiin realiteetteihin eikä politisointiin. Se raha, jota tänään nyt ehdotamme, tulee todella sen lisäksi, mitä on jo olemassa ja sen lisäksi, mitä on 630 miljardia meillä on siis olemassa, joka otetaan käyttöön investointi- ja rakennerahastoista ja kansalliselta ja alueelliselta tasolta. Ja tämä myöskin sen lisäksi, mitä Euroopan investointipankki on jo pystynyt tähän mennessä tekemään kun kymmenellä miljardilla pääomia on lisätty, niin EIP pääsi 180 äh, miljardin reaalitalouden hyväksi. Ja tämä tulee myöskin kaikkien jo olemassa olevien ohjelmien lisäksi, joissa jo investoidaan infrastruktuuriin, innovaatioon ja eurooppalaisiin PK-yrityksiin. Ehkäpä kaikkein äh, tärkeimpänä tämä tulee sen päälle, mitä jäsenvaltiot voivat tehdä auttaakseen itseään, sillä jäsenvaltioiden täytyy myöskin tukea investointeja ja äh, parantaa julkisen rahan käyttöä ja sitoutua paremmin näihin rakenneuudistuksiin. Haluan selvittää omaa visiotani sen osalta, mihin tämä raha pitäisi mennä. Minun näkemykseni mukaan Tessalonikin koululapset kävelevät aivan uuteen luokkahuoneeseen, jossa on hienot tietokoneet. Ajattelen myöskin eurooppalaisia sairaaloita, jossa viimeisimpien laitteiden ansiosta pelastetaan ihmishenkiä. Ajattelen myöskin sitä, että vaikkapa Ranskassa sähköautoja pystytään lataamaan tuolla teidän varsilla. Ajattelen koteja, yrityksiä, sitä, että ne voivat hyötyä teknologisesta edistyksestä ja että ne pystyvät toimimaan energiatehokkaammin. Energiasektorimme tarvitsee todella liitäntöjä ja sitä, että voitaisiin paremmin integroida ja moni, puolistaa energian saantiamme. Liikennesektorin on pyrittävä modernisoitumaan, vähentämään ruuhkia ja ympäristömme on myöskin siinä tilassa, että on paremmin pyrittävä kierrättämään ja myöskin käsittelemään jätteitä. Meidän on saatava nopeammat laajakaistat, paremmat tietokeskukset kautta Euroopan ja meidän on investoitava myöskin koulutukseen ja innovaatiojärjestelmiin. Hyvin usein ne ovat alirahoitettuja ja vähemmän paikallaan kuin mitä kilpailijoillamme. Meidän on investoitava ihmisiin ja tästä juuri sosiaalisessa markkinataloudessa on kysymys nämä tarpeet, joita meillä on edessämme, ovat todella suuria ja tämä on kyllä sukupolvien haaste. Euroopan on todella otettava se vastaan. Kuinka kaikki tämä sitten oikein toimii? Rahaa ei tietenkään putoa taivaasta. Meillä ei ole mitään rahanpainokoneita, vaan raha on houkuteltava ja tehtävä, saatava se työskentelemään meille. Tällä hetkellä luemme uutta arkkitehtuuria, joka tekee tämän mahdolliseksi. Ja avainkysymys on siinä, että saadaan sellaista kapasiteettia, joka pystyy todella nämä lisäinvestoinnit laukaisemaan. Haluamme siis rakentaa useille pilareille. Ensinnäkin me luomme uuden eurooppalaisen strategisen investointirahaston, jonka takeena on julkista rahaa EU-budjetista ja Euroopan investointipankista EIPstä. Tämä rahasto pystyy hankkimaan 350 miljardia seuraavien kolmen vuoden aikana. Ja lisäksi jotkut varmasti sanovat, että tämä ei vielä riitä. Ja Haluan muistuttaa teille, että tämä on suurin ponnistus viime aikoina hankkia todella EU-budjetista lisää rahaa investoinneille ja me emme ole muuttaneet sääntöjä. Tiedän, että joitakuita huolestuttaa varmasti se, mitä vaikutuksia tällä on infrastruktuureihin ja infrastruktuuriin ja tutkimusrahaan. Pelkäätte, että kun horisontti 2020 rahaa otetaan pois, niin se viedään toisiin budjettikohtiin ja että tämä raha joutuu hukkaan, mutta näin ei ole joka euro tässä ohjelmassa, joka otetaan siis tähän pakettiin, tarkoittaa 15 euroa näille, investoin, näille tutkimus- ja infrastruktuurihankkeille. Me pyrimme maksimoimaan tämän rahan käytön. Jos jäsenvaltiot tulevat mukaan ja osallistuvat tähän rahastoon, niin silloin tämä varmasti tekee tästä summasta vielä isomman. Arvoisa puhemies. Arvoisat naiset ja herrat, toinen osatekijä meidän ohjelmassamme on seuraava. Me luomme uskottavan projektikulun, jota täydentää tekninen apu ja investoinnit kypsiin, kasvukykyisiin hankkeisiin. Ei ole poliitikkojen tehtävä valita hankkeita. Meidän tulee olla vaatimattomampia asiantuntijoiden tehtävä on kokemuksellaan ja tietotaidollaan tehdä tämä. Tähän rahastoon tulee investointi valiokunta, joka koostuu asiantuntijoista. Se ottaa huomioon kaikki yhteiskunnalliset ja muut aspektit ja miettii, mitä lisäarvoa kulloisellakin hankkeella olisi. Kolmas tekijä on kunnianhimoinen aikataulu, jolla yritämme tehdä Euroopasta sijoittajille houkuttavamman. Ja tämä on eksistentiaalisesti tärkeä. Me puramme tätä varten byrokratiaa ja sivuutamme sääntelyn ahtaat kohdat. Ei nimittäin ole kyse pelkästään taloudellisesta tasosta, kyse on myös siitä, että luodaan oikeat puitteet sääntelytasolla. Euroopan investointipankki on viime vuosina tehnyt erinomaista työtä ja olen iloinen, että Euroopan investointipankki voidaan ottaa mukaan keskeisenä kumppanina tähän uuteen investointisuunnitelmaan. Pankin kolmen aan luokitus, pankkihan ei sinällään riskejä väistä, on eurooppalainen valttikortti, jota voimme nyt käyttää entistäkin paremmin Euroopan hyväksi Ilman Euroopan investointipankkia tätä investointiohjelmaa ei olisi saatu ja haluaisinkin kiittää Venä Hoyeria sydämellisesti siitä, miten Euroopan investointipankki on viime viikkoina, pitäisi oikeastaan sanoa kuukausina, ollut tässä mukana. Komissiohan on toimessaan vasta ollut kolme viikkoa. Me kykenemme nyt eh, vasta esittelemään tämän investointiohjelman, mutta Vienää Hoja ja minä olemme jo heinäkuussa ennen minun valintaani komission puheenjohtajaksi käyneet syvällisiä keskusteluja tästä asiasta. Olen hänelle äärimmäisen kiitollinen ja olen myös hyvin iloinen, että parlamentin puhemiehen luvalla hän voi olla nyt mukana täällä tässä täysistunnossa. Hyvät naiset ja herrat, meillä on vielä edessämme tärkeitä askelia, mutta meidän on ryhdyttävä ottamaan niitä heti, sillä olemme vasta aivan alussa. Siksi haluaisinkin tänään vedota kaikkiin, jotta Eurooppa saadaan jälleen vakaan vauhdikkaan kasvun uralle. Jäsenvaltioiden tulisi tulla mukaan tähän rahastoon, jotta ne voivat parantaa omaa suorituskykyään. Jäsenvaltioillakin on velvollisuutensa, kun on kyse investointien vauhdittamisesta Euroopan unionissa julkiset varat, jotka saadaan sijoitettua tähän, voivat kertautua moninkertaisiksi. Ja vastavuoroisesti lupaan teille, että nämä pääomasijoitukset rahastoon voidaan ottaa huomioon vakaus- ja kasvusopimuksen perusteella tarkastuksia tehtäessä niin, että niitä ei lasketa mukaan. Miten jäsenvaltioiden sitten pitäisi maksaa, jos ne eivät voi varmasti etukäteen laskea, minkälainen takaisin suuntautuva virta omaan maahan tulee? Tämä on yksinkertaista. Jos kasvua saadaan Espanjassa aikaan, se tarkoittaa hyvää myös Ranskan kasvulle. Ja kasvu Ranskassa on hyväksi Italian kasvulle. Etelä-Euroopan kasvu on hyväksi Saksan liittotasavallalle pitäisi vihdoinkin tunnustaa se, että me olemme kohtalon yhteisö ja tämä tarkoittaa myös solidaarisuutta, yhteisvastuullisuutta kaikkien kesken ja kaikkia kohtaan. Tässä suunnitellussa investointivolyymissa 315 miljardissa ei kuitenkaan ole kyse mistään ylärajasta. Jos tämä osoittautuu toimivaksi ja olen varma, että näin käy, silloin voimme mennä jopa tämän yli. Me tarvitsemme sekä Euroopan parlamentissa että Euroopan neuvostossa mahdollisimman laaja-alaista tukea tälle investointiohjelmalle, sen sisällölle, rakenteelle ja tavoitteille. Me tarvitsemme Euroopassa investointihalukkaiden koalitiota. Hyvät naiset ja herrat, minä luotan erityisesti parlamentin sitoumukseen, jotta jotta tarvittavaa lainsäädäntöä voitaisiin nopeammin hyväksyä, jotta rahasto saataisiin aikaiseksi. Ja pyydän myöskin Euroopan neuvoston kollegoilta samaa sitoumusta. Meidän on saatava rahasto toiminnalliseksi ensi vuoden kesäkuuhun mennessä, jotta tämä todella voisi alkaa tuottamaan tuloksia. Euroopan parlamentti on tärkeä kumppani, jotta Eurooppaa voitaisiin uudistamaan kasvua. Komissio on vastuussa edes teille. Nämä rahaston uudet vastuuhenkilöt joutuvat jatkuvasti teille tekemään selkoa sen toimista ja myöskin vara puheenjohtajat ja eri tavalla rahastossa mukana olevat sekä myöskin EIPn edustajat myöskin teille jatkuvasti sekä vastuuvalikunnille antavat selkoa toimistaan. Haluan puhua hyvin selväsanaisesti. Me tarvitsemme poliittista hyväksyntää ja tukea. Me emme tarvitse kuitenkaan tämän suunnitelman politisointia, poliittisia pelejä näiden hankkeiden yhteydessä. Ei mitään kansallisia listoja, vaan kysymys on hyvin tärkeästä uskottavuustestistä. Ja meidän täytyy tässä vakuuttaa eurooppalaiset sijoittajat ja maailmanlaajuiset toimijat. Tässä jälleen kerran minä luotan Euroopan kokemukseen, asiantuntemukseen ja myöskin EIPn osaamiseen. Tämä ei ole mikään automaattinen luukku, eikä tämä ole myöskään mikään pankki. Tarvitsemme joustavia mekanismeja, tarvitsemme myöskin sellaista mekanismia, joka on helppokäyttöinen sijoittajille ja myöskin julkisviranomaisille. Sellaista mekanismia, joka pystyisi kehittymään aikojen kuluessa ja joka ei rajoittuisi pelkästään vaan korva merkittyjen alueellisten tai temaattisten keskittymien mukaisesti, vaan kysymys on sellaisesta rakenteesta, joka takaa sen, että tässä on myöskin kysymys vastuusta. Sellainen mekanismi, joka auttaa niitä maita, jotka ovat eniten kärsineet kriisistä ja joihin sijoituksia toivotaan. Tässä ehdotamme siis sellaista asiaa, joka voidaan toteuttaa vain EU-tasolla kuukausi virkaanastumisemme jälkeen kannamme vastuumme ja toimimme. Ja nyt kohotan, kehotan myös muita toimimaan samalla tavalla osoittamaan, että he ovat valmiita tähän peliin leikkiin lähtemään. Jos tämä paketti toimii, ja se varmasti toimii, niin sitä käytetään myöskin 18, 19 ja 20 vuosina. Arvoisa puhemies, Tämä on sellainen sijoitus, joka optimoi talouspolitiikkamme. Me keskitymme pitkään aikavälin, pitkän aikavälin tarkoitukseen luoda kasvua ja työllisyyttä. Me keskitymme PK-yrityksiin, jotka luovat työpaikkoja Euroopassa, jotta todella saataisiin reaalitaloudelle sysäys eteenpäin tarkoitus on siis kantaa finanssipoliittinen vastuumme ja tehdä näitä rakenneuudistuksia innovatiivisilla välineillä. Tällainen läpimurto tässä asiassa, jossa kaikki toimijat saadaan mukaan, on todella sellainen heikko lenkki, puuttuva lenkki, joka tarvitaan. Ja jos haluamme, että se toimii, meidän on tässä ryhdyttävä toimiin. Tämä lepää siis kolmella pilarilla rahoilla, hank, rahalla, hankkeella, hankkeella ja sillä, että voidaan edistää elinkeinoympäristöä. Me luomme toivoa miljoonille eurooppalaisille vuosien taantuman jälkeen. Kyllä, Eurooppa pystyy vielä olemaan keskeisimpien investointihankkeiden keskus ja liikkeelle sysäjä ja eurooppalainen sosiaalimalli tulee säilymään. Nyt kun olemme menossa oikeaan suuntaan, uskon, että takaisin ei ole kääntymistä. Kiitos puhemies. Kiitokset herra Juncker ja seuraavaksi Euroopan investointipankin nimissä herra Hoyer. Sydämelliset kiitokset herra puhemies ja erityisesti suuret kiitokset tästä kunniasta saada puhua tänään Euroopan parlamentissa ja ottaa kantaa tähän ohjelmaan, jonka komissio on juuri esitellyt ja sanon tähän saman tien myös täydestä sydämestäni, että annamme tälle tukeni ehdotan hallintoelimille, että tämä puheenjohtaja Junckerin esittelemä suunnitelma saa tuen ja että otetaan tätä koskevat päätökset esille pankissa tulevina viikkoina ja kuukausina ja sen jälkeen luonnollisesti tämä esitellään joulukuussa äh, talousministereille ja Euroopan neuvostolle joulukuussa yhtä lailla. Me olemme täysin sitoutuneita siihen, että Euroopan investointikuilu hoidetaan. Vuoden alussa pankki teki tutkimuksen Euroopan investointikuiluista ja näin toi paremmin tietoisuuteen, että jo seitsemän vuoden ajan Eurooppa on jäänyt vuoden 2007 investointiluvuista vähintään 15, joskus jopa 20 prosenttia johdonmukaisesti. Sen jälkeen, tai sitä ennen, eh, jo lähes 15 vuoden ajan Eurooppa on kärsinyt kilpailukuilusta suhteessa ulkopuolella oleviin kilpailijoihinsa. Ja me olemme jo siis 15 vuoden ajan olleet lähen puolitoista prosenttia BKTstä jäljessä tutkimus- ja kehityspuolella. Sen takia on tarpeen ryhtyä toimeen ja siksi minä ehdotan Ecofinille, että ensin laadittaisiin tutkimus selvitettäisiin, onko tämä väite, että investointeja ei ole, investointimahdollisuuksia ei ole, tosiaankin totta. Ja tämä työ on saatu päätökseen ihan muutama päivä sitten ja se osoittaa selvästi, vaikka tässä saattaa olla kyse jonkin verran toiveajattelustakin, että hankkeita kyllä on olemassa, hankeideoita on olemassa ja hanketarpeita on olemassa. Joten kysymys kuuluu edelleenkin, miksei tämä kuilu täyty? Miksi yksityinen sektori ja kaikki ne, jotka voisivat sitä olla täyttämässä, eivät ne tee sitä? Mitkä ovat investoinnin esteet? Näitä voi olla riskipuolella, voimme silloin käsitellä niitä. Ne voivat olla sääntelyn puolella, silloin lainsäädännön puolella. Ja silloin onkin ilo kuulla, että komission puheenjohtaja on valmis puuttumaan näihinkin kysymyksiin. Ja tietenkin luottamuskysymys on ratkaiseva kaikkien investointipäätösten kannalta Euroopassa ja muuallakin. Siksi meidän on tehtävä asiat tietyssä järjestyksessä identifioitava tuo investointikuilu, sen jälkeen mitkä ovat sen syyt, ettei se täyty, ja sen jälkeen on hahmoteltava ne välineet, joita voidaan käyttää. Ja me voimme tarkastella viimeisen seitsemän kriisivuoden historia. Vuodesta 2007 alkaen EU-pankki on antanut yli 500 miljardia investointeihin eri puolilla Eurooppaa ja viime vuoden, ensi vuoden loppuun mennessä olemme antaneet 180 miljardia uusiin investointeihin, kuten 2012 Eurooppa-neuvosto pyysi. En ollut ihan varma 2012 Eurooppa-neuvostolle luvatessani, että voisimme tehdä 18 kertaa niin paljon näistä 10 miljardista, mutta nyt voin kertoa teille, että todennäköisesti ensi vuonna, kun tulen takaisin varsin joulukuun alussa olemme menneet pitkälti ylikin tuon 180 miljardin ylimääräisten investointien tavoitteen yli. Mikä sitten on tänään esillä aiheena? Ennen tätä kriisiä hankkeita rahoitettiin suoraan julkiselta sektorilta tietyllä riskillä, jotta saatiin yksityistä pääomaa mukaan. Nyt osuus on johtanut aliinvestointeihin ja sillä tavalla se vaarantaa pitkän aikavälin kilpailukyvyn. Mutta verrattuna kaikkein eh, synkimpiin päiviin likviditeetti ei enää ole niinkään ongelma, vaan raha on saatavana kaikkein turvallisimmille hankkeille. Siitä huolimatta jotkut markkinasegmentit kaihtavat riskiä pitkälti uusien lainaamistandardien vuoksi ja monissa maissa PK-yrityksien rahoitus on edelleenkin ongelmallinen. Tämä on muuten sellainen, missä voi osoittaa, että yksi koko sopii kaikille malli ei sovi, koska PK-yritysten rahoituksen saanti on aivan erilaista eri puolilla Euroopan unionia ja sitä on käsiteltävä myös eri tavoin on oleellista käsitellä näitä markkinointien epäonnistumisia, jotka estävät investointihankkeiden rahoittamista. Tämä on osa investointisuunnitelmaa, johon tulee mukaan tuo uusi rahasto, minkä komission puheenjohtaja juuri esitteli. Minä esitän Ecofinille ja Euroopan neuvostolle, että Euroopan investointipankki voi antaa 5 miljardia euroa tähän uuteen aloitteeseen, ja tämä tulee mukaan tuohon 60 miljardiin, joka saadaan EU-budjetista, ja luonnollisesti parlamentin ja neuvoston tulee se vielä tahoillaan vahvistaa. Tämä uusi ehdotus mahdollistaa sen, että voidaan tehdä pääomaintensiivisempiä hankkeita ja se luodaan tulevina viikkoina ja se ryhtyy toimimaan 2015 hyödyntäen jo olemassa olevia rakenteita. Tämä on juuri etu. Minä tiedän, että teidän täytyy tehdä tässä kontekstissa keskeisiä päätöksiä, neuvoston täytyy tehdä tässä keskeisiä päätöksiä, joten kestää aikansa ennen kuin kaikki nämä uudet rakenteet on saatu luotua ja EU-pankki on valmis kuromaan tuon sillan tämän aikavälin yli niin, että päästään aloittamaan 2015 varhaisessa vaiheessa. Uh, Ollakseni selvä, tämä uusi sitoumus ei millään lailla vaikuta sitoumuksiimme Euroopan unionin ulkopuolella. Siellähän Euroopan investointipankki on arvokas kumppani mukana rahoittamassa monia hankkeita. kymmenen prosenttia toiminnastamme kohdistuu Euroopan unionin ulkopuolelle ja olemme arvokas, välttämätön kumppani, joka tukee Euroopan unionia sen muuhun maailmaan kohdistuvassa kehityspolitiikassa ja muilla alueilla. Me uskomme, että tämä ehdotettu aloite voi todella vaikuttaa, se voi vapauttaa ylimääräisiä investointeja Euroopassa. Euroopan investointipankki on tietoinen siitä, että tämä ei ole mikään niin sanottu hopealuoti, joka ratkaisee kaiken, vaan se on kattava tapa puuttua näihin Euroopan investointitarpeisiin. Voimme osoittaa, että jälleen kerran me voimme saada todellisen muutoksen aikaan. Kiitoksia puhemies. Kiitokset. Kiitokset herra Hoyer ja nyt käynnistämme keskustelun puheenvuoron Euroopan kansanpuolueen puheenjohtajalla herra Weberille. Parlamentin puhemies, komission puheenjohtaja herra Hoyer, arvoisat kollegat, te olette antaneet lupauksen herra Jean-Claude Juncker vaalitaistelussa sen, että kansalaiset pitää saada Euroopan parlamentin keskustelun keskiöön. Ja siksi haluaisinkin ehdottomasti korostaa Jean-Claude Junckerin ajatusta siitä, että tänään ei puhuta mistään abstrakteista kysymyksistä, vaan Euroopan työttömistä, yrityksistä, jotka haluavat investoida Euroopan ihmisistä, hyvin käytännön tason ongelmista. Haluaisin osoittaa komissiolle kunnioitusta siitä, että kolmessa viikossa on jo saatu ehdotus aikaan tästä investointisuunnitelmasta. Haluaisin myös kiittää siitä, että komissio on tänään jälleen täysilukuisena paikalla. Se osoittaa, miten yhtenevä koko toimielin on ja haluaisin vielä ehdottomasti todeta, että on hienoa, että tämä esitellään täällä eilisen päätöksenteon jälkeen. Sekin on hyvin myönteinen signaali ja osoitus siitä, että tämä kaikki tapahtuu juuri täällä Euroopan parlamentissa. Euroopan kansanpuolueen ryhmälle on tässä viime viikkojen keskustelussa tietyt seikat olleet keskeisiä. Ensimmäinen niistä on se, että yksityisen pääoman liikkeelle paneminen on parempi kuin ottaa uutta velkaa. Tämä perusajatus on johtanut meitä viime viikkojen ja kuukausien aikana ja kiitänkin siitä, että se on nyt otettu esille. Better spending, eli käytettävissä olevien varojen parempi, tehokkaampi käyttäminen, se on se, miten pitää toimia. Ja kokemus, joka EUlla on yksityisen pääoman aktivoinnista, on tässä äärimmäisen arvokasta. Euroopan investointipankki, herra Hoyer, tiedätte, että metodissa, jota me nyt sovellamme, on pari kysymystä vielä auki. Esimerkiksi tämä substituointi, eli joko jo rahoitetut hankkeet saadaan tähän hankkeeseen jotenkin mukaan. Se ei toisi sinällään mitään uutta, siinä pitää olla varuillaan. Ja me tiedämme myös, että me emme voi oikeastaan korvata yksityistä sijoittamista äärimmäisen varmoihin kohteisiin, vaan haluamme uusia investointeja. Eli on vielä joitakin kysymyksiä selvitettävänä ja me tiedämme, että komissiossa on joitakin kysymyksiä vielä auki. Eh, projektipäätöksenteon on oltava asiantuntijoiden käsissä, sitä kansanpuolue tukee, mutta ne kriteerit, mitä hankkeita otetaan, puiteehdot, ne on selvitettävä poliittisesti, niistä on keskusteltava poliittisesti. Ja neuvoston suuntaan haluaisin vielä todeta, tämä ajatus yksityisen pääoman mobilisoinnista sen osalta vetoa neuvostoon, jotta se tekisi vihdoinkin osansa ja päättäisi tämän estotoiminnansa budjetissa. Me tarvitsemme 2015 vakaan budjetin, jotta tämä suunnitelma voidaan toteuttaa. Nämä ovat ne kohdat, joissa meidän mielestämme on vielä työstettävä ja joihin on puututtava. Toinen hyvin tärkeä kansanpuolueen ryhmän kannalta on, hyvät kollegat, arvoisat naiset ja herrat, se, että raha ei yksin ongelmia ratkaise. Jean-Claude Juncker sanoi tämän aivan selvästi. Hyvät kollegat, sijoittajat palaavat Eurooppaan. Ja jos nyt katsotaan investointitilannetta Euroopassa, voimme havaita, että investointeja tapahtuu Portugalissa, Irlannissa. Viime viikolla olimme Latviassa ryhmämme kokouksessa ja siellä investoidaan, hyvät kollegat. Miksi? Näissä maissa investoidaan nyt, hyvät kollegat, koska näissä maissa on viime vuosina toteutettu rakenneuudistuksia. Jos on rohkeutta sopeutua globalisaatioon ja muuttua yhteiskuntana, sijoituksia tapahtuu. Ja siksi me tarvitsemme jatkossakin rohkeutta näihin rakenneuudistuksiin. Me Euroopassa, kun on kyse esimerkiksi pankeista, niiden oman pääomavaatimuksista ja sisämarkkinoilla, kaikilla aloilla meillä ei ole sisämarkkinoita, siksi sinne investoida esimerkiksi digitaalisella alalla. Meidän tehtävämme omat on hoitaa nämä Euroopan tasolla, mutta myös kansallisella tasolla. Jos oikeusmenettelyt kestävät Italiassa niin kauan kuin ne kestävät, ei tarvitse ihmetellä, miksi sinne ei investoida. Vastaavaa jääkkyyttä on Ranskassa ja siltä osin ei tarvitse ihmetellä, miksi sinne ei investoida. Tai jos jokin kestää Saksassa yhtä kauan kuin se kestää, ei tarvitse ihmetellä, miksi sinne ei investoida. Joten kunkin on tehtävä rakenneuudistuksissa oma osuutensa. Kolmas osa, joka Euroopan kansanpuolueelle on tärkeä, tämän mantereemme tulevaisuuden kannalta, hyvät kollegat. Otan sen esille nyt vain lyhyesti, mutta se on meille tärkeä. Talous Kustannuksien äh, budjettien vakaus on perusedellytys sille, että saamme kasvua aikaiseksi. Jos äh, markkinat eivät luota enää äh, kansallisiin budjetteihin ja niiden vakauksiin, se on suurin mahdollinen vahinko Eurooppaan kohdistuville investoinneille ja siksi me tarvitsemme uskottavuutta. Jean-Claude Juncker on tänään tehnyt hyvin vakuuttavan ehdotuksen ja minä pyydänkin, että ne kriitikot, jotka nyt jo ovat valmiita ottamaan kantaa, pyydän, että kriitikot lähtevät rakentavasti liikkeelle. Valitettavasti meillä on Euroopassa usein sellainen ongelma, että kun jollakulla on jokin hieno ajatus ja hän esittelee sen, sen jälkeen kuullaan niitä, jotka vain näkevät siinä ongelmia. Valitettavasti on liian vähän pelialaa niillä, jotka pitävät ehdotusta hyvällä, hyvänä ja sanovat, että voi sitä entisestään parantaa. Näin ja näin siitä voitaisiin tehdä entistäkin hienompi. Pyydän rakentavaa kritiikkiä äkkiä tällaista luottavaisuuden ja optimismin kulttuuria, jota tällä alalla nyt tarvitaan. Ja hyvät kollegat, neuvoston suuntaan haluaisin vielä täydentää, että jos nyt joulukuun Euroopan neuvoston kokousta valmisteltaessa keskustellaan asiasta ja sanotaan, että tapahtuu ja tehdään aivan liian vähän, niin pyydän huomaamaan, että Eurooppa pitää lupauksensa. Omalla voimallamme voimme saada nuo 13-15 miljardia kasaan. Jos joku vaatii kansallisella tasolla enemmän pääkaupungista lähtien, silloin hän on vapaa antamaan omaa lisäänsä. Hanke on käynnistetty ja kuka tahansa saa laittaa pottiin enemmän, jos halua. Hyvät kollegat, kansanpuolue on Junckerin ja komission ehdotuksen tukena. Me haluamme, että Eurooppa käynnistyy jälleen uudelleen. Tänään on Euroopalle hyvä päivä. Kiitokset. Ja seuraavaksi sosiaalidemokraattien ryhmän herra Pitellä. Arvoisa puhemies, Viisi vuotta sitten Barroson komission mantra oli vakaus ja taloudellinen kurinpito. Puheenjohtaja Juncker on valinnut parlamentin, kiitän häntä siitä, että hän esittelee parlamentille tämän investointipaketin. Se osoittaa, että ilmapiiri on nyt muuttunut kansalaisille, sijoittajille, kommentoijille, yrityksille viedään viesti, muutakin sanotaan kuin pelkkiä teknisiä asioita. Viisi vuotta sitten oli vain otsikko ja nyt on toinen otsikko, investointi, kasvu, työllisyys. Ja on hyvä, että tähän suuntaan mennään. Me sosiaalidemokraatit haluamme tukea komissiota tässä työssä ja tässä suunnassa. Tällä, tämä vaihe, joka tänään alkaa, on meidän poliittisen taistelumme tulosta. Kaikkien täytyy olla mukana. Ennen kaikkea täytyy katsoa menetelmää ja metodeja niin, että hallitusten välillä tehdään yhteistyötä. Ja tällöin myös parlamentti lähtee täysin tähän työhön mukaan halutaan luoda tällainen investointiväline. Tämä vaatii tietysti kuukausia. EIPn eh, rooli on tässä hyvin tärkeä jo alkuvaiheessa. Tähän liittyy myös riskejä ja siksi tarvitaankin julkinen pääomaperusta. Luottoluokituslaitokset ovat mukana. Meidän täytyy katsoa eh, investointien tuloksia sen mukaan, kuinka paljon niiden avulla voidaan luoda uusia työpaikkoja. Tämä on meidän ehdotuksemme Junckerille. Täytyy katsoa, mitä hyötyä välineestä oikein on. Hyvä puheenjohtaja, puhun ihan vilpittömästi. Mielestäni olemme nyt valinneet oikean tien, mutta työtä on vielä paljon. Meillä täytyy olla selkeät prioriteetit. Kansalaisten täytyy tietää, mihin heidän rahansa menevät. Nyt myös energia-alalla täytyy tapahtua muutosta. Ilmastonmuutos uhkaa yhteiskuntamme elämää ja siksi myös sen edut on otettava huomioon. Meidän täytyy todella kehittää toimintaamme kestävämpään suuntaan. Se on meidän missiomme, koko Euroopan missio ei tässä voi vain äh, harrastaa ennustuksia, negatiivisia ennustuksia antaa, vaan meidän on toimittava. Äh, täytyy katsoa, mitkä ovat prioriteetti investitointeja ensisijaisia investointeja. Tarvitaan julkisia varoja, jotta meillä on tällainen tärkeä pääomaperusta. Äh, noin 20 miljardia julkisista varoista on hyvä lähtökohta – meidän täytyy saada kuitenkin paremmin jäsenvaltiot mukaan, jotta ne osallistuvat enemmän tähän suunnitelmaan ja sen toteuttamiseen. Te sanoitte tämän aivan selvästi. Jäsenvaltioiden osuutta ei ole sopimuksessa vielä täysin laskettu liittyen nyt juuri vajeisiin ja muihin. Tämä on hyvin tärkeä asia. Tarvitaan tietynlaista joustoa talousarvioiden suhteen. Me tarvitsemme sellaista. Emme me halua muuttaa sopimuksen, vapaus, vakaussopimuksen sääntöjä, Weber. Me haluamme vain hieman joustavoittaa sitä, jotta voimme näitä säännö, sääntöjä toteuttaa älykkäämmin ja järkevämmin. Meidät on valittu tänne poliitikkoina, ei minään älykköinä. Tarvitaan siis joustoa, mutta siihen eivät puheet riitä. Kaikki täytyy ottaa mukaan ja meidän täytyy selkeästi tuoda se esille. Me tarvitsemme julkisia investointeja eurooppalaisiin hankkeisiin eh, vakaussopimuksen rinnalla. Tämä on eräänlainen viimeinen mahdollisuus ehkä. En ole ihan varma, mutta joka tapauksessa eh, tämä on nyt tilaisuus, jossa esittelette tämän suunnitelman. Me tuemme sitä, tuomme omat ehdotuksemme sen rinnalle ja kuten te jo sanoitte, mekin haluaisimme pidentää suunnitelman toteutusta yli tuon kolmen vuoden. Täytyy ajatella tätä oikeudenmukaisesti. Lapset haluavat laadukasta koulutusta, yritykset käyvät kilpailua maailmanlaajuisesti. Jos me emme, jos me emme puutu näihin asioihin ja tue näitä asioita aikaisessa vaiheessa, niin millään ei ole väliä. Tarvitaan selkeää näkemystä. Kiitokset ja puheenvuoro on seuraavaksi ECR-ryhmän puheenjohtajalla herra Kamal. Um- Kiitos puheenjohtaja Juncker. Kuten tiedätte, me haluamme katsoa tulevaisuuteen, emme taaksepäin. Ja pidän analogiastanne, jota tuossa esittelitte, että tämä paketti on ikään kuin vesikannu, joka tuo lisää innostusta investoihin, mutta kuinka tämä taataan? Kuinka taataan, että tämä itse asiassa ole sellainen kastelujärjestelmä, jota ei koskaan panna pois päältä. Minä olen puhunut jo aikaisemmin yksityisille sijoittajille, kysyn, että minkä takia he eivät sijoita, ja kun kysymys on suurista tuotta, sijoittajista. Viime viikolla puhuin erään tällaisen kanssa ja he sanovat, että hyvin usein hallitusten hankkeet ovat aivan mielikuvituksellisia. Mitään tuottoa ei taata. Kuinka voidaan taata siis sellaiset hankkeet, jotka houkuttelevat yksityisiä sijoittajia? Myöskin riskipääomasijoittajat ovat myöskin innottomia sijoittamaan, koska EU ei houkuttele näitä. Kuinka tätäkin helpotetaan, jos ajatellaan myöskin tätä saksalaista teollisuusmiestä, joka jonka kanssa keskustelin taannoin, hän kysyi, että minkä takia euroalue houkuttelee vähemmän investointeja kuin muutoin. Ja jos vain siis euroalue nyt olisi tässä parempi, kuten vahingossa äsken tuossa väärinpäin sanoin, niin mikä oikeastaan sitten on euron merkitys tähän asiaan? Mutta itse asiassa kaikkein tärkeintä on se, että kuinka saadaan investoinnit virkaamaan, virtaamaan, kuinka taataan, että puhutaan vain rahasta, kuinka taataan, että meillä todella myöskin uudistuksia, kuten Weber tuossa äsken sanoi, jotta taataan todella se, että investoinnit toimivat. Ja antaa pari esimerkkiä. Pari vuotta sitten keskustelin brittiyrityksen kanssa, joka halusi investoida Äh, Italiaan ja he käyttivät 11 vuotta yrittäessään äh, sijoittaa tällaiseen äh, nestetyn maakaasun terminaaliin, mutta itse asiassa loppujen lopuksi tämä meni aivan hukkaan koko tämä 11 vuotta, koska byrokratia oli aivan liikaa. Kuinka taataan, että byrokratia ei investointeja, infrastruktuuriinvestointeja lopeta? Ja sitten toinen esimerkki, Castellonin äh, lentokenttä. Miljoonia julkista rahaa on käytetty siihen, mutta 44 kuukautta sen vihkimisen jälkeen sitä ei koskaan vielä avata. Ja tiedämme, että nämä hankkeet ovat siis aivan keskellä erämaata. Kuinka siis eh, nämä investoinnit saadaan virtaamaan ilman, että veronmaksajat joutuvat ottamaan kohtuuttoman riskin? Kuinka luodaan sellainen tilanne, että yksityiset sijoittajat saavat myöskin eh, ja että vältetään se, etteivät eh, nuo veronmaksajat joudu kärsimään. Herra Juncker, haluaisin, että voisitte antaa vastauksia näihin kysymyksiin. Miksi nämä yksityiset investoinnit eivät tällä hetkellä toimi? Ja ehkä siinä vaiheessa, kun nämä vastaukset on annettu, voimme kenties tukea tuota teidän hankettanne. Kiitokset ja puheenvuoro on nyt ALDE-ryhmän puheenjohtajalla herra Verhofstadtille. Kamal, uh, Berlin Airport is not still open either, eh? so... Uh, niin tämä lentokenttähän ei ole vielä oikein, sanon tämä Kamalille, mutta se on ihan toinen juttu sitten. No, sama asia. Mielestäni on hyvä, että meillä on nyt tänään tämä ehdotus tässä edessämme ja te aiotte aloittaa sen toteuttamisen kesäkuussa 2015. Se on teidän ajatuksen, että silloin tämä rahasto saataisiin käyttöön. Viisi viisi vuotta me olemme puhuneet täällä kasvusta ja puhuttu, on puhuttu miljoonista, on puhuttu hankerahastoista, velkakirjoista ja muista. 700 miljardia euroa on nyt tässä kyseessä. Kriisin alusta asti siis investoinnit ovat laskeneet 40 prosentilla yhdellä neljänneksellä tällä koko kaudella. Eli kyseessä on siis hyvin tärkeä ja vakava kysymys. Meillä on kolme huomiota, jos, jotta tämä suunnitelma voisi toimia. Ensinnäkin Junckerin investointisuunnitelmaa ei voi tarkastella erikseen. Ensi vuoden alussa, kun lainsäädäntöä annetaan tässä asiassa, niin myös täytyy sit hyväksyä muita tärkeitä säädöksiä, jotka tukevat siitä. Tarvitaan myös rakenneuudistuksia jäsenvaltiossa. Weber antoi useita esimerkkejä tästä. Työmarkkinat, eläkejärjestelmät ja muut. Minun mielestäni ei voida edes puhua tässä ehdoista tai ehdollisuudesta. Ollaan nyt aivan rehellisiä. Mikä nyt tässä on tavoitteena, että halutaan investointihankkeita rahoittaa eri jäsenvaltioissa, jos jäsenvaltiot itse eivät tee rakenneuudistuksia? Minun mielestäni rakenneuudistukset on otettava pöydälle myös kun tämä suunnitelma tuodaan Toinen asia. Tähän tarvitaan myös toinen osa. Markkinoiden vapauttaminen, yhdenmukaistaminen, harmonisointi, esimerkiksi digitaaliset sisämarkkinat jos vaikkapa Espanja ja Ranska ei, ole yhteenliitettyjä energia-alalla, niin miten voidaan tehdä, jos Ranskassa ei voida käyttää energiaa, e- Espanjasta tulevaa energiaa, niin mitä tämä sitten hyödyttää. Ja sama, tapa, sama on tilanne myöskin digitaalimarkkinoilla. Siellä on 21 valvojaa, 28 valvojaa ja yksityiset markkinat joka jäsenvaltioissa. Meidän täytyy yhdistää ne, sillä tavalla pääsemme eteenpäin. Kolmas koskee pääomamarkkinoita. Herra Hill on myös paikalla. Todellinen pääomamarkkinoiden yhdistäminen Tehän sanotte, että ette voi Britannia Britannian varoja käyttää vaikkapa Italiassa. Me tarvitsemme investointisuunnitelman ja paketin, mutta se ei riitä. Me tarvitsemme myöskin asetuksen, joka yhdistää nämä markkinat samanaikaisesti. Muuten me menetämme todella paljon rahaa. Ja kolmas huomioni koskee eh, rahaston toimintaa. Ollaan nyt aivan rehellisiä. Tässä puhutaan julkisen rahojen käytöstä, mutta eihän ole mitään julkis, julkista rahaa, on vain julkista velkaa. Joten meidän täytyy käyttää takuujärjestelmiä tässä apuna, se olisi oikea keino. Me, siihen ei tarvita pääomaa, se voi toimia vipuvaikutteena. Ja nyt katsonkin tänne toiseen suuntaan neuvostoon. EIP on mukana ja komissio on mukana, koska se on teidän ehdotuksenne, mutta neuvostonkin täytyy olla tässä mukana. 28 jäsenvaltion täytyy olla tässä mukana. Jos ne saadaan tähän takujärjestelmään mukaan, niin sitten takujärjestelmä voisi olla paljon paljon laajempi kuin se 21 miljardia euroa. Ja nyt todella Italian täytyy vielä puheenjohtajakaudellaan joulukuussa Eurooppa-neuvostossa ottaa tämä asia esille. Kaikkien jäsenvaltioiden täytyy tähän takujärjestelmään osallistua, jotta saadaan vauhditettua ja houkuteltua investointeja Eurooppaan. Ja toinen asia, nämä verohelpotukset tai veropoikkeukset. Kaikki jäsenvaltiot voivat auttaa tässäkin jäsenvaltiot, jos sitä ei hoideta verotuksen kautta, niin voitaisiin todella tukea investointeja ja kasvua. Kyse ei olisi tällöin pelkästään institutionaalisista sijoittajista, vaan myös yksityisistä sijoittajista, joita saataisiin houkuteltua. Jos rahaston tuotto olisi noin kaksi prosenttia ilman, että veroja jäsenvaltioiden verotusta käytetään, niin silloin tämä voisi todella toimia. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, ei mitään jäsenvaltioiden toive, toivomuslistoja siis haluta tähän. Euroopan komission täytyy valita hankkeet, joita rahoitetaan niin, että EIP on myös valinnassa mukana. Eli tällaiset eh, sijoitusveljet tässä pitäisi olla. Seuraavaksi GUE-ryhmän herra Papadimoulis, olkaa hyvä. Juncker, δυστυχώς το περίφημο πακέτο των 300... Herra Juncker, tämä 300 miljardin euron paketti, jonka heinäkuussa totesitte, tämähän on aivan tyhjä Tämä on aivan kuin veteen piirretty viiva. Mitä te lupasitte? 15 miljardia yhteisöbudjetista, 16 sanoo puhuja ja 6 EIPltä. Siis ei mitään uutta rahaa, ei euroakaan. Ja te lupaatte meille, että olisi tällainen vipuvaikutus yhden suhde 15, tämä kerrannaisvaikutus. Kukaan ei usko, että tässä talouden huonossa vaiheessa ja euroalueen stagflaatiossa ja deflaation pelossa tällaiseen vipuvaikutukseen päästäisiin yhden suhde 15. Jopa ne valtiovarainministerit, jotka tukevat teitä, jotka osallistuvat tähän ryhmään, jotka ylistävät tätä pakettia. Myöskin he sanovat, että tarvitaan tuoretta rahaa, uutta rahaa, uusta pääomaa ja maailmantaloushistoria osoittaa, että lama- tai taantuma-aikoina, jos ei ole julkista varaa, rahaa huomattavalla tavalla, niin ei myöskään tule kasvua. Verhofstadt sanoi aivan oikein, että taantuma on todella suuri ja itse asiassa rahahan on pyritty syytämään EKPn toimesta tavoitteita jo nyt muuttaa näitä instrumentteja. Herra Juncker, jossain vaiheessa te ehdotitte, että käytettäisiin osaa näistä näistä muista instrumenteista, mutta saksalaiset tätä vastustavat. Muistuttako tämän? Te puhuitte minun maastani ja Tessalonikista ja teidän toimenne, Troikan toimet, itse asiassa tämä 15 prosentin, 30 prosentin, 15 prosentin laman ja 30 prosentin työttömyyden aiheuttivat maassani tämä kuuluisa business as usual paketti todella oli tässä se, joka todella johti tähän hirveään leikkauspolitiikkaan ja jossa Saksa veti koko joukkoa. Ja puheenvuoro on nyt vihreiden puheenjohtaja Lambert. Arvoisa puhemies, herra Juncker, kiitos, että tulitte paikalle tänne jo kuukauden päästä esittelemään alustavaa suunnitelmaa, investointisuunnitelmaa. Se on suuri kunnia. Me olemme yhtä mieltä diagnostiikastanne, eli siitä, että Euroopassa ei ole tarpeeksi investointeja mutta emme ole ihan samaa mieltä investointien suunnasta. Ei, ei ole kyse siitä, että halutaan sellaisia investointeja sellaisilta investoijilta, jotka spekuloivat sekunneissa, sekuntien aikana rahoilla. Me haluamme sellaisia, me emme halua investointeja, jotka, joilla rahoitetaan tällaisia asuntokuplia tai kiinteistökuplia, joita tällä hetkellä Euroopassa näkyy. Eh, emme halua todellakaan, että satoja miljardeja sijoitetaan betoniin, kun rakennetaan ydinvoimaloita, kuten vaikkapa Flamanvillessä tai eh, Irlannin eh, pääkaupungissa tai jossain muualla. Täytyy tehdä teknologisia ja poliittisia valintoja, ei niin, että sijoitetaan kohteisiin, jotka eivät tuota mitään todellista arvoa inhimilliset sijoitukset auttaisivat meitä, niin kuin Paavi Fransiskuskin eilen muistutti. Tämä edistäisi ihmisarvoa ja sen kunnioittamista. Todella täytyy luonnonvarojen käyttöä uudistaa, sosiaalinen kohesio on tärkeä, koulutus. Siinä on sellaiset kohteet, joihin Euroopassa on investoitava. Ja teidän suunnitelmanne näyttää ainakin ottaa jotkut näistä tavoitteista huomioon. On vaikea uskoa, että 21 miljardia, joka, jotka on jo tässä pöydällä, että se riittäisi pelkästään vipuvaikutuksen omaisesti saamaan yli 300 miljardia euroa. Se ei vaikuta kovin uskottavalta suunnitelmalta. Kysehän on rahoista, jotka otetaan nykyisistä ohjelmista, kuten Euroopan tutkimusohjelmasta, ja mielestäni tämä on vähän sellaista, että siirretään taskusta toiseen rahaa. Periaatteessa suunnitelmassa on tavoitteena se, että julkinen sektori ottaisi kantaakseen yksityisen, yksityisen sektorin tappiot. Ö, tappioiden eh, jul, julkiseksi, tai tappioiden kantaminen julkisen va, talouden puolesta ehkä muistuttaa teitä jostakin aiemmasta. Tässä haluttiin, me haluamme myöskin oman näkemyksemme työdä tähän työhön ja siksi muutama ehdotus. Ensinnäkin tällainen kasino tai pelaaminen on lopetettava – jos investoija menee kasinoon ja siellä on sitten julkiset varat takuuna, että aina tulee voittoja, niin eipä hän välttämättä sitten lähdetä sijoittamaan äh, julkiseen talouteen täysin. Tällainen kasinotalous on lopetettava. Mil, tuhat miljardia euroa siitä 50 menee reaalitalouteen ja 1050 äh, miljardia menee kas- vain taloudellisiin kupliin, niin sellaista ei voida hyväksyä. Ja sitten finanssipolitiikasta. 21 miljardia saataisiin kasaan, jos tietyt ylikansalliset yritykset maksaisivat veronsa Eurooppaan niin kuin neidän pitäisi. Veronkierto ja veroparatiisien käyttö pitäisi olla mukana täysin tässä teidän suunnitelmassanne ja myöskin fossiilisiin polttoaineisiin joka vuosi sijoitetaan Euroopassa ja me sanomme, että nämä tuet täytyy eh, kohdentaa ennemminkin hyödyllisiin eh, investointeihin ja hyödyllisiin kohteisiin, kuten ympäristöasioihin. Ja me haluamme siis tällaisia täydentäviä toimenpiteitä. Kiitos. E ja seuraavaksi herra O'Flynn, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Ajattelin, että Lontoossa Cityssä on vipuvaikutusta, mutta ei se ole näköjään mitään verrattuna komission. Totuushan on yksinkertaisesti, ettei teillä ole kolmea puolta sataa miljardia käytettävänä, ei lähellekään. Eh, OECD on nyt tunnustanut, että euroalue on eh, rakenteeltaan sellainen, että siinä on pysyvää jumiutumista, mutta teidän täytyy tunnustaa, että itse väline on epä terve. Euro on sellainen, mitä minun maassani autokauppiat sanoisivat romuksi ja se pitäisi romuttaa. Kyseessä on se, että on pyritty suojaamaan taloudellista toimintaa ahtaina aikoina. Britanniassa on säästetty hyvin paljon työpaikkoja vuoden 2008 jälkeen järkevästi toimimalla. Euroopassa on menetetty paljon työpaikkoja, koska Kreikka, Italia ja Espanja eivät onnistuneet toimimaan mallikkaasti. Tietysti voidaan vain kunnioittaa Saksan talouden perustavanlaatuista vakautta. Siellä on hyvät työmarkkinaosapuolten väliset suhteet, loistava koulutus, mittakaava etua tk ja maailman johtavia brändejä. Mutta jos Etelä-Euroopassa äh, elettäisiin samassa, odotettaisiin, että siellä eletään samassa tasossa, se on pelkkää kuvittelua. Ennen kaikkea nuorisotyöttömyys on tällä hetkellä melkoinen häpeä. Mitä tahansa väitetäänkin, että EU nykymuodossaan olisi hyvä voima, oh, osoittautuu kyllä aika naurettavaksi väitteeksi. Euro on tuonut paljon pahaa Etelä-Eurooppaan. 20 miljardia euroa paketoituna joksikin noin 300 miljoonaksi ei muuta tätä. Te ryöstätte nyt Euroopan kansalaisilta, maailman rikkaimman mantereen kansalaisilta mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Te sanotte, että joulu tulee tänä vuonna aikaisin, mutta tämä on taas tällaista EUn tarjoilemaa kylmää kyytiä. Ja puheenvuoro on nyt äh, Annemansilla. En usko, että liioittelen herra Juncker, jos nyt katson, että tämä teidän työpaikkakasvu- ja investointipakettinne on farsi. Tämä on ihan mm, kasa, johon on koottu sieltä täältä raavittuja osasia. Ja tämä on spektaakkeli, jossa liimataan uusia etikettejä ja lisäksi vielä tämä kaikki on muka niin sanottua vipuvaikutusta. Puhutaan rahastosta, te puhutte 28 jäsenvaltiosta ja kastelukannusta ja loppujen lopuksi tästä kaikesta tuntuu jäämän vain kymmenesosa. Hokkus pokkus abrakadabra, suuri taikuri Juncker aikoo esittää meille jotakin. Tiedättekö herra Juncker, mikä teidän suurin ongelmanne nyt on? Teidän on satuloitava itsenne tiukasti, koska tästä on tulossa melkoisen kovaa kyytiä. Lisäksi voimme syyttää teitä eh, tänään siitä, että näin eh, tärkeässä asiassa ette ole toiminut. Teidän suurin ongelmanne on tästä päivästä alkaen siihen asti, kun te tänne jälleen palatte, teidän uskottavuutenne. Pyydän, että lähetätte tänne jonkun, johon vähintäänkin voisimme edes luottaa. Ja nyt neuvoston nimissä herra ministeri Padoan. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, hyvä komission puheenjohtaja. Junckerin aloite on todella hyödyllinen. Ei voida kieltää että sitä, että Euroopan kasvu on riittämätöntä. Kasvu on kääntynyt laskuun useissa jäsenvaltioissa ja nyt riskinä on se, että talous polkee vain paikallaan, kun inflaatio taas on kasvanut voimakkaasti koko ajan. Meidän täytyy siksi edistää kasvua. Se, sitä tarvitaan koko Euroopassa. Neuvoston puheenjohtava valtiona Italia otti todella työllisyyden ja kasvun esityslistalleen – ja siksi tarvitaan yhdentymistä Euroopan sisällä ja myös on katsottava ulospäin niin, että saadaan tuettua investointeja. On saatava kasvu uudelleen käyntiin ja siksi keskipitkällä aikavälillä ja lyhyellä aikavälillä on toivot, toimittava. Investoinnit ovat viime aikoina todella laskeneet jyrkästi. Siihen on puututtava. Ja siksi kansallisesti kaikissa jäsenvaltioissa, mutta myös Euroopan unionin tasolla on parannettava liiketoimintaympäristöä, jotta sijoituksille saataisiin parempaa tuottoa. Tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita. Täytyy olla myönteinen ilmapiiri toimia ja siihen vaaditaan myöskin Euroopan yhdentymistä on muistettava eh, pankkiunioni niin, että tietoja vaihdetaan automaattisesti muun muassa veronkierron alalla ja siksi on voitu muuttaa sääntöjä, on voitu muuttaa myös toimintatapoja ja asenteita. Se tuottaa tulosta. Nämä, tämä pää, si, alkupääoma mahdollistaa investointien houkuttelun. Saadaan, täytyy valita nämä hankkeet. Ja jotta tällaiset hyödylliset hankkeet lisääntyisivät, on myös saatava enemmän pääomaa ja varoja. Euroopan investointipankki, jäsenvaltiot ja komissio ovat mukana tällaisessa työryhmässä, jossa on jo alettu käsitellä rahoituksen saamista ja varojen saamista tulevaisuutta varten. Komission puheenjohtajan esittelemä suunnitelma voi olla todella ratkaiseva väline kasvun vauhdittamiseksi ja tällä hetkellä Euroopan talouspolitiikka joka liittyy yhä enemmän ja enemmän myös muihin politiikan aloihin. Ja neuvosto aikoo käsitellä muutaman päivän kuluttua näitä asioita Euroopan kokouksessaan tarvitaan sekä yksityisiä että julkisia investointeja. Ja jos sitten julkisilla investoinneilla tai julkisella pääomalla pyritään houkuttelemaan yksityistä, yksityisiä sijoituksia vipuvaikutuksen kaltaisesti. Erityisesti täytyy ottaa huomioon tietyt ehdot miten, kenelle in, takuja voida, takuita voidaan antaa. Jos tilanne vielä heikkenee, niin se riskeeraa myöskin investoinnit ja koko markkinat saattaisivat romahtaa. Siksi yksityisen ja julkisen täytyy toimia yhdessä. Jotta yksityisiä sijoituksia saataisiin enemmän, tarvitaan uudistuksia on parannettava muun muassa liiketoimintaympäristöä ja tarvitaan myöskin pääomaa. Tämä nyt puhutaan tällaista Capital Market Unionista, pääomamarkkina, uni, pääomamarkkinaunionista. Tällaisia ajatuksia on nyt heitetty ilmaan ja sitä täytyy tukea jo nykyisten toimenpiteiden lisäksi ja ohella. Euroopan investointipankki on tärkeä toimija tässä. Sen täytyy tehdä kansallisten pankkia, pankkien kanssa yhteistyötä niin, että olisi tällainen täydellinen verkosto, ei niin, että tulee päällekkäisyyksiä varojen käytössä, vaan että kaikki toimii koordinoidusti. Täytyy olla hyvä rakenne, jotta voidaan myöskin tehdä muutoksia ja edistää energia-alan yhdentymistä. Se, että Euroopassa investoinnit ovat romahtaneet, johtaa siihen, että Eurooppa jää myös muista jäljelle teknologian alalla. Ja haluaisin esittää huomion vielä lopuksi. Kaikki tämä täytyy nyt tehdä nopeasti. Euroopan unionin kansalaiset odottavat meiltä toimia. Ja nyt komissio on tehnyt tässä merkittävän aloitteen. Vähän aikaa vielä menee, että se saadaan vietyä loppuun. Täytyy valita hyvin hankkeet, joilla voidaan todella antaa voimakas viesti ja lisätä luottamusta myöskin kansalaisten keskuudessa sekä kansallisesti että EUn tasolla. Ja ehkä tällä tavalla voidaan sitten kääntää tämä yksityisten investointien laskusuhdanne ihan toiseen suuntaan. Kansalaiset eivät tällä hetkellä luota EUn politiikkaan tai toimielimiin, mutta olen vakuuttunut siitä, että tänään eh, Junckerin esittelemä suunnitelma on ensimmäinen ja hyvin tärkeä askel kohti parempaa talouspolitiikkaa, jonka ansiosta Eurooppa pystyy edistämään kasvua ja lisäämään työllisyyttä. Kiitos. Kiitokset herra Paduan Ja nyt lopuksi annan puheenvuoron vielä kerran komissiolle varapuheenjohtaja Katainen, olkaa hyvä. Herra puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitän jo nyt teitä kaikkia hyvin arvokkaista puheenvuoroista. Tästä eteenpäin meidän on keskityttävä hyvin tiiviiseen yhteistyöhön, jotta tämä suunnitelma toteutuu. Tänään komissio, Junckerin komissio täyttää ensimmäisen lupauksensa, jonka se antoi kun se nimitettiin. Me luomme investointipaketin, joka muuttaa tavan, jolla julkisia varoja käytetään Euroopassa investointeihin. Markkinoilla on likviditeettiä, korot ovat matalat ja rahoitusmarkkinoiden jännite on lieventynyt. Samaan aikaan on olemassa äh, todellista kysyntää uskottaville investointihankkeille ja siitä huolimatta investointeja ei tapahdu. Tässä on vakavaa epäkohtaantoa on olemassa epävarmuustekijöitä, jotka tukahduttavat investointivirtoja. Julkiset toimijat voivat olla oleellisessa roolissa sekä kysynnässä että tarjonnassa. Me tarvitsemme pitkän aikavälin rahoitusta hankkeille, jotka painottavat meidän tavoitteitamme energiaa, digitaalia, liikennettä, innovaatioita, tutkimusta. Menestyäkseen Euroopan on oltava yhtenäinen ja innovatiivinen. Arvoisat parlamentin jäsenet, me voimme saada aikaan tämän mittakaavan ja kunnianhimon paketin ainoastaan parlamentin vahvalla tuella. Ja me luotammekin siihen, että saamme tukenne tähän investointipakettiin. Me samalla voimme antaa viestin äänestäjille, että heidän äänensä on kuulunut. Tiedän, että tänään huomio kiinnittyy tähän taloudelliseen lisäkapasiteettiin. Niin tärkeää kuin se onkin, minusta se ei yksin vielä riitä. Kuten sanoin kuulemisessani, en halua pelkästään latoa numeroita paperille tai rahaa pöydälle. Siksi me uudistammekin investointeja Euroopan tasolla huomattavasti. Me haluamme varmistaa sen, että reaaliinvestointeja tapahtuu reaalitaloudessa ja että me luomme todellisia uusia mahdollisuuksia Euroopassa. Euroopan investointisuunnitelma on kolmio Siinä on kolme osaa. Ensinnäkin varmistamme sen, että kaikki eurot, joita suunnitelman kautta investoidaan, maksivoimat vaikutuksensa reaalitalouteen. Tämän saavuttamiseksi luomme eurooppalaisen strategisen investoinnin rahaston yhdessä Euroopan investointipankin kanssa ja sitä tukee EU-budjetin ja EIPn pääoma osuus yhteensä 21 miljardia ja tämän lainauskapasiteetti on yhteensä 60 miljardia reaalitalouteen. Tämä kohdistetaan korkean riskin investointeihin, annetaan tällainen suurimman riskin tae ja haluan korostaa tätä, että tämä kohdistuu suuren riskin investointeihin ja tässä annetaan nimenomaan tuo suurimman riskin tae Tätä käytetään myös pitkän aikavälin strategisten investointien rahoittamiseen ja jotta saadaan lisävaroja PK-yrityksille, keskisuurille yrityksille. Tätä tukee vakaa EU-tae ja näin saadaan lisää rahaa investoijilta, eh, myös yksityiseltä sektorilta me olemme arvioineet tähän kerrannaisvaikutusta ja että näin houkutetaan reaalitalouteen yli 300 miljardin investoinnit. Tämä on huomattava arvio, mutta hyvin varovainen sellainen ja se perustuu aiempiin EIPenkin arvioihin. Kyse ei ole pelkästään monimutkaisista rahoitusrakennelmista ja välineistä niiden itsensä vuoksi, vaan siitä, että halutaan investointeja tapahtuvan. Jos joku sanoo, että tämä ei ole todellista rahaa, minä vastaan hölynpölyä. Tämä on todellinen, reaalinen lainakapasiteetti kapasiteetti yli 60 miljardia ja se toimii magneettina. Se houkuttaa investointeja todellisiin hankkeisiin ja luo todellisia työpaikkoja. Sen sijaan se ei ole mikään kallis käteisen jakelu, joka imee julkisia varoja eikä vaikuta kestävällä tavalla. Tänään me olemme yhdessä täällä koolla antamassa oman osuutemme. Seuraavaksi on kansallisten hallitusten vuoro. Niiden on annettava lisäpääomaa tähän rahastoon ja me vahvasti kannustamme jäsenvaltioita näin tekemään. Jäsenvaltioiden osuus rahastoon on STV-neutraali. Tämän lisäksi me tarkastelemme, miten jäsenvaltiot voivat hyödyntää rakennerahastoja paremmin ja kaksinkertaistaa rahoitusvälineiden eh, käytön tiettyjen lainojen osalta. Tällä hetkellä 92 prosenttia rakennerahastoista menee apurahojen muodossa. Tämän on muututtava. Kun rahat on annettu, ne ovat menneet. Meidän on hyödynnettävä tätä rahoitusta paremmin niin, että se toimii tehokkaammin ja vaikuttaa paremmin talouteen. Arvoisat parlamentin jäsenet, arvoisa puhemies, tämän äh, paketin ytimenä on poliittinen valinta. Joko jatkamme entiseen tapaan perinteisillä lainoilla ja tavoilla. Tai me käytämme budjettiamme tehokkaimmalla mahdollisella tavalla tuemme riskinotossa ja luomme laajempaa lainanantoa. Tämä on se mahdollisuus, johon me olemme tarttumassa. Tämä on uusi lähestymistapa Euroopan tasolla. Muutetaan tapaa, jolla julkisia varoja käytetään. Toisena pilarina me haluamme varmistaa sen, että tämä raha todella päätyy reaalitalouteen asti. Yhdessä EIPn kanssa me luomme tällaisten luotettujen investointien avoimen pipelinein. Me pyrimme ottamaan huomioon kaiken tarvittavan teknisen avun, jota tarvitaan innovatiivisempien rahoitusvälineiden käytössä jäsenvaltioissa. Juuri tätä sijoittajat edellyttävätkin ja pyytävät. Rahaa on kyllä olemassa, mutta sijoittajat sanovat, että he tarvitsevat hyvin strukturoituja, laadukkaita hankkeita, joihin liittyy avoin tiedotus. Komission ja EIPn työryhmä tutkii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tällä hetkellä yli tuhatta hanketta, jotka ovat valmiita arvioitaviksi. Me haluamme antaa Euroopan leiman niistä kaiken elinkelpoisimmille. Me tarvitsemme terveitä sijoituksia tulevaisuuteen ja siksi me ehdotamme tällaista yhdistelmää EU-tason takeista korkean riskin investoinneille yhdessä pitkän aikavälin hankkeiden kanssa meidän strategisten tavoitteemme mukaisesti. Yhdessä me voimme näin edetä nopeammin ja saada kestäviä investointeja pitkällä aikavälillä. Kolmannekseen me haluamme puistaa esteitä yksityisen sektorin investoinneilta. Me joudumme tehostamaan, jotta saamme parempaa sääntelyä. Meidän on tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voimme uudistaa Eurooppaa, saada rakenneuudistusten kautta investointimyönteisemmän ympäristön, enemmän kilpailukykyä, enemmän kasvua ja työpaikkoja. Me haluamme luoda energiayhtenäismarkkinat, digitaaliset yhtenäismarkkinat ja palvelujen yhtenäismarkkinat. Tämä auttaa jos poistamme yrityksiltä sääntelyesteet, jotka estävät investoimasta. On olemassa paljon yrityksiä, jotka luovat esimerkiksi digitaalituotteita. Heillä ei ole eh, yhtenäismarkkinoita täällä, vaan Yhdysvalloissa. Monet haluavat investoida energia-alalle, mutta niin kauan kuin energiaunionia ei ole, tämä ei ole yhtä helppoa kuin vaikka elintarvikealalla. Yhtenäismarkkinoita on syvennettävä myös palveluissa ja julkisissa hankinnoissa. Tuen myös muita komission jäseniä yhtenäismarkkinoiden viemisessä päätökseen energian, digitaalialan ja liikenteen kohdalla. Teen myös tiivistä yhteistyötä komission jäsen Jonathan Healin kanssa. Me tarvitsemme nimittäin rahoitussektorin, joka palvelee yrityksiä, ennen kaikkea pk-yrityksiä paremmin ja keventää niiden riippuvuutta pankkien rahoituksesta. Minulle tämä yhtenäismarkkinoiden ulottuvuus Tämä kolmion kolmas osa on kaikkein tärkein osa työtämme, se joka todella muuttaa Eurooppaa pysyvällä tavalla. Näin ei tietenkään käy yhdessä yössä, mutta me voimme tehdä muutoksia yhdessä, jos olemme päättäväisiä. Tämä on meidän yhteinen vastuumme. Kukin näistä kolmesta investointikolmion osasta on tarpeen, jotta investoinnit Euroopassa toteutuvat. Kukin osa vahvistaa toisia. Varmasti jotkut teistä sanovat, että tämän uuden investointirahan varat eivät yksin riitä. Me emme tarvitse emmekä haluakaan maksimoida veronmaksajien taakkaa. Se, mikä on merkityksellistä, on todelliset investoinnit, ei pelkästään suuret summat, joita on pankissa. Me käytämme suhteellisen vähän julkista julkisia varoja, jotta pelkotekijä saadaan sivuutettua ja vapautettua niitä investointivaroja, joita on jo olemassa ja on tarve käyttää. Tarvitsemme hiukan rahaa, jotta moottori käynnistyy ja sen jälkeen se pyörii omillaan. Jos jäsenvaltiot edelleen uskovat, että nämä varat eivät riitä, pyydämme jäsenvaltioita suorittamaan omat lisäosuutensa. Investointiohjelman onnistumiseksi jäsenvaltioiden on tehtävä rohkeita päätöksiä ja Euroopan investointipankin on pelattava oma osansa. Kokonaisuutena Tämä suunnitelma ei ole mikään niin sanottu hopea luoti, joka yhdellä iskulla muuttaa Euroopan talouden, mutta se on erittäin tärkeä osatekijä. Jos pannaan täytäntöön kaikki nämä suunnitelman kolme eri puolta, me muutamme Euroopan investointinäkymiä pysyvästi, rakenteellisesti toisenlaiseksi paremmiksi. Ryhtykäämme siis yhdessä työhön, jotta saamme investoinnit pyörimään Euroopassa. Kiitoksia. Kiitokset. Kiitokset herra Katainen ja näin tämä keskustelu on päättynyt.